Edustaja Bilczek, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä keskustelu on erittäin tervetullutta mielestäni ja päätöslauselma on sitä myöskin. Toivottavasti me saamme sille mahdollisimman laajan tuen täällä parlamentissa. Tämä on tärkeää. Me tarvitsemme vahvan startin konferenssille emme vain täällä parlamentissa, mutta erityisesti täällä parlamentin sisällä. Konferenssin pitäisi todellakin saada tuloksia aikaan toimielinten parantamiseksi ja päätöksenteon parantamiseksi. Tätä tärkeämpää kuitenkin on vielä se, että toivon konferenssin saavan aikaan jotakin enemmän, samanlaista tunnetta, jota oli ilmassa edellisten vaalien aikana, tuolloin äänestysvilkkaus aivan ennätyksellisesti nousi ympäri Euroopan. Meidän täytyy jatkaa samalla tavoin. Meidän täytyy saada kansalaiset kiinnostumaan Euroopan tulevaisuudesta ja me täytyy tehdä se ottamalla heidät mukaan tähän konferenssiin. Tämä on ensiarvoisen tärkeää. Ja nopeasti haluaisin äärioikeiston huomautuksen vastata. Tämä tulee olemaan keskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Artikla 19 on hyvin selvä. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa mukaan kaikki ne Euroopan maissa, jotka ovat valmiita tekemään meidän kanssamme yhteistyötä. Meidän täytyy tehdä tästä konferenssista, konferenssi, joka käsittelee Euroopan vahvistumista – Kiitoksia. Edustaja Bonafé, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Eh, viimeisissä Euroopan vaaleissa kansalaiset osoittivat meillä, että he vielä uskovat Eurooppa-hankkeeseen, kunhan Eurooppa muuttuu eh, suljettuina omiin valtioihimme, me emme mene minnekään. Kriisit rajoillamme ovat viimeisin hälytyskello ja tarvitaan Eurooppaa, joka puhuu yhdellä äänellä. Tämä on nyt viimeinen hetki muuttaa Eurooppaa. Meidän on tämän konferenssin kautta luoda uudenlainen perustuslaillinen prosessi, saada aikaan uudenlainen Eurooppa, jossa parlamentilla on keskeinen rooli ja jossa kuunnellaan kansalaisia ja puhutaan heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Tarvitaan konferenssia, joka on dynaaminen ja pragmaattinen, joka tuo todellista muutosta eh, tehokkuuteen ja uskottavuuteen, mutta meidän täytyy välttää keskustelua vain keskustelun takia, koska muuten mahdollisuudesta konferenssista tulee eh, Euroopan vastaisuuden polttoainetta ja siihen meillä ei ole varaa. Briefly, when people... Aivan lyhyesti, kun te puhutte hyvin nopeasti, eh, minun pöydälläni vilkkupunainen valo, se tulee tuolta tulkkikopeista. Älkää yrittäkö puhua mahdollisimman nopeasti, yrittäkää puhua tiiviimmin. Edustaja Gamon, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä konferenssi Euroopan tulevaisuudesta on lupaus, lupaus siitä, että Eurooppa toimii paremmin tulevaisuudessa. Olen iloinen, että seuraavan kahden vuoden aikana otamme kansalaiset estraadille ja kysymme heiltä, mitä he odottavat yhteiseltä vahvalta tulevaisuuden Euroopalta. Keskeinen kysymys on, mikä on meidän visiomme vahvasta Euroopasta. Ja sitten kysymme kansalaisilta, mikä on heidän visionsa tulevaisuuden Euroopasta. Monet uudistuksethan karjutuvat pelkoon, pelkoon siitä, että kansalaiset kansalaiset eivät jotain haluaisi. Mutta minun kokemukseni monissa keskusteluissa on se, että kansalaiset ajattelevat paljon pidemmälle, paljon rohkeammin kuin mitä eh, hallitusten eh, päämiehet eh, ajattelevat. Ja siksi meidän pitää nyt myös olla rohkeita ja tehdä päätöksiä, jotta Eurooppa toimisi huomattavasti paremmin. Meillä on niin paljon haasteita, kuten esimerkiksi ilmastokatastrofi. Miten emme puuttu ilmastokatastrofiin, jos meillä ei ole vahvempaa Eurooppaa? Ja toivon, että tämä konferenssi on myös mahdollisuus viedä tätä yhtenäisyyden henkeä eteenpäin tulevassa. Minulle tämä on myös Euroopan Yhdysvallat. As for one minute. yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Um, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tähän asti keskustelussa on voitu havaita, että Euroopassa on todellakin kriisi. Ei ainoastaan vaalien jälkeen ole havaittu, vaan jo sitä ennen, että on kaksi vaihtoehtoa lisää Eurooppaa tai vähemmän. Äärioikeisto on tähän ottanut jo kantaa, mutta me suurella enemmistöllä olemme ne, jotka haluamme lisää Eurooppaa, voittaneet nämä vaalit. Ja siksi meidän pitää nyt päättää, kuinka paljon lisää Eurooppaa haluamme. Tähän tarvitaan vastaus ihmisiltä, kaikilta yhdessä. Kaikki nyt pitää antaa vastaus. Ja vastaus voi olla, että halutaan vähemmän Eurooppaa mutta tässä pitää kuitenkin ottaa riski. Tähän asti olen ollut vakuuttunut siitä, että meillä on paremmat argumentit Eurooppa on tuonut yhteen lännen ja idän, se on tuonut vapautta, se on tuonut rauhaa ja hyvinvointia. Tiedän, että meillä on kaikki hyvät argumentit puolellamme. Me varmasti tämän keskustelun voitamme. Jatkakaamme hyvää keskustelua tässä täysistunnossa. Ja tästä tulisi näin etusella oleva julkinen tila Euroopassa. Kiitos. Bisotto. Kiitoksia edustaja Bisotto. Yksi minuutti, olkaa hyvä. arvoisa Kiitoksia puhemies. Tässä me haluamme muuttaa asioita perustavanlaatuisesti. Me emme tarvitse enemmän Eurooppaa, vaan erilaista Eurooppaa. Meidän täytyy päättää sellainen Eurooppa, joka palvelee vain pankkeja ja monikansallisia yrityksiä tai byrokratiaa ja rahoitussektoria von Leyen Eurooppa, jota vain Merkel, Ranska, Macron leimaavat. Me haluamme kansojen Eurooppaa, vapautta ja todellista demokratiaa. Eurooppa, jonka me haluamme rakentaa, äh, sen tulisi olla sellainen, että se päättää laittoman maahanmuuton, äh, suitsii islamilaisen terrorismin, äh, puolustaa työntekijöitämme ja yrityksiämme. Tämä on suuri demokraattinen vallankumous, jota me haluamme ajaa eteenpäin. Me haluamme tuoda tämän ähm, päättäväisesti ja näin todellakin palvella Italian kansan toivetta. Edustaja Mammery, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies brittiyhteiskunnan merkkejä ovat kohteliaisuus, kunnioitus ja maltillisuus, mutta nyt me emme ole enää mikään yksinkertainen kaupanpitäjien kansakunta, kun suverenisuutta me uhataan, bulldog-henki nousee ja ryhdymme toimimaan vastaan. Näin tapahtui viime vaaleissa, jonka Boris Johnson voitti. Brittihallitus osoitti kaikenlaista viekottelua ja keinottelua ja yritettiin pettää brittidemokratia. Nyt tässä kun tämä Brexit-saaga on menossa päätöstään kohti, on varmaan opittu siitä, millainen EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevaisuus voi olla. Uskon, että EUn hierarkia nyt uskoo, että brittikansa ei enää Ähm, pakoteta äh, mihinkään tiettyyn suuntaan ja varmasti löydämme äh, yhteistyön äh, tavan. EU toivottavasti vihdoin hyväksyy brittien päätöksen lähteä EUsta. Lehua Lensan sanat kertovat hyvin tämän. Please. Hyvä edustaja, te puhutte jälleen kerran itseksenne. Teidän pitäisi todellakin päättää. Siirrymme nyt seuraavan puhujaan puolitoista minuuttia. Edustaja Vosenberg, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Neljä päivää sitten 12 maahanmuuttajaa kuoli ja he tulivat sen traagisen listan jatkoksi ihmistä, jotka ovat Turkia ja Kreikan välillä kuolleet muuttovirrat jatkuvat siitä huolimatta merellä sää on niin huono. Turkki eh, rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä turvapaikkahanke, josta on puhuttu, missä se on, minkälaisesta Euroopasta, minkälaista tulevaisuudesta on kyse. Eurooppaa ei ole olemassa, jos kaikki maat eivät lähde mukaan haasteisiin vastaamiseen. Ulkoraja, turvallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikille eh, jäsenvaltioille, mutta tämä ei riitä. On olemassa kriteerejä, jotka pitää täyttää, mutta tästä ei ole tänään puhuttu. Miten voimme unelmoida eh, yhtenäistä Euroopasta, jos kukin jäsenvaltio harjoittaa ihan omanlaistaan politiikkaansa? jotkut maat ovat laittaneet rajansa kiinni eikä kanneta vastuuta. Meidän pitää nyt suoraan sanoa, että jos ei ole solidaarisia, niin tulevaisuudesta ei voi puhua. Tässä on vaaroja Euroopan yhtenäisyydelle, eivätkä kansalaiset näin enää usko meidän arvoihimme. Meillä on velvollisuus toimia nopeasti ja vastuullisesti. Thank you. Madam Barley. Kiitoksia edustaja Baali. Yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Euroopan unioni on vieläkin vapauden ja hyvinvoinnin tae tällä mantereella. Saavutukset kansalaisille ovat moninaiset, mutta EU ei ole täydellinen. Se on koko ajan muutoksessa ja niin sen täytyykin. Siitä täytyy tulla demokraattisempi, sosiaalisempi ja ympäristöystävällisempi ja sen on myös kurottava umpeen se kuilu, joka on sen ja kansalaisten välillä. Tämä kaksivuotinen konferenssi on mahdollisuus. Tärkeää on se, että kansalaisia ei pelkästään kuulla, vaan että he voivat myös tehdä merkittäviä päätöksiä. Me olemme tietoisia siitä, mitä tämä tarkoittaa ja me sitoudumme siihen. Selvä mandaatti konferenssille käynnistää lainsäädäntöhankkeita myös perussopimusten muutoksia. Siksi on tärkeää, että konferenssi tuottaa selkeitä tuloksia ja että toiseksi kansalaiset otetaan laajamittaisesti mukaan. Vain jos on laajamittaista kommunikaatiota sen aikana ja sen jälkeen voidaan vahvistaa luottamusta ja se on parasta parlamentin rooli. Kiitoksia. Edustaja Voden, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Colleagues, millions of people in my country don't really... Kiitoksia hyvät kollegat. Miljoonat kansalaiset minun maassani eivät ymmärrä, miten Euroopan unioni toimii. He kuvittelevat, että Euroopan unionin edustaja, unioni edustaa jonkinlaisia käyrien banaanien hämäräperäisiä sääntöjä, koska tällaisia valheita heille on syötetty kymmeniä vuosia. Mutta ottakaa vaarin, että me emme ole ainoita. Brexit on varoitus, että me voisi tapahtua teille kenelle tahansa. Meidän täytyy tehdä Euroopan tulevaisuutta konferenssista kunnianhimoinen, jotta se palvelisi tarkoitustaan. Minä uskon, että ihmiset haluavat mukaan, he haluavat tehdä kuullaan, he haluavat osallistua. Me demokraattisesti valitut eurooppalaisten kansojen edustajat meidän tulee käyttää ääntämme ja todeta, että tällä parlamentilla täytyy olla lainsäädännöllinen aloiteoikeus ja neuvoston toiminnan täytyy olla läpinäkyvämpää. Ihmisten täytyy ymmärtää, miksi asiat eivät etene. Maahanmuutto on klassinen esimerkki, sillä kansalliset hallitukset neuvostossa jumittavat tilanteen. Hyvät kollegat, yhteistyö kansojen ja maiden välillä on tulevaisuutta. Eristäytyminen ei ole ratkaisu ja kansalaisten ääni on kaikkein tärkein ääni kuulla. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Depardieu Grönenberg, yksi minuutti, olkaa hyvä. Auch für uns Grüne steht die Konferenz. Myös meille vihreille eh, konferenssi Euroopan tulevaisuudesta eh, käsittelee sitä, miten me haluamme tulevaisuudessa elää, miten haluamme tasapainottaa sosiaaliset eh, ympäristön ja talouden tarpeet tarpeet. Sen voimme saavuttaa, tietää vain kun kuulemme selvästi kansalaisia. Osallistuminen on nimittäin kestävän ja uusiutuvan kulttuurin keskiössä, jota todella tarvitsemme, jotta voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen, miltä tulee liikkuvuuden muutos näyttämään, miltä ravintomme, miltä taloutemme, joka sitten palvelisi enemmän yhteistä hyvää. Tällaiset muutosprojektit ovat syvällisiä. Ne voivat onnistua ainoastaan, jos ne pohjautuvat laajaan demokraattiseen pohjaan. Siksi olen iloinen siitä, että tämä parlamentti esittää tämän kutsun tänään. Osallistukaa. Me haluamme luoda Eurooppaa yhdessä ja meidän on tehtävä Euroopasta toimiva tuleville haasteille ja nykyisille haasteille, millaista Eurooppaa tarvitsemme, miten haluamme elää tulevaisuudessa. Thank you, Madam Widdicombe. Kiitoksia, edustaja Widdicombe. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam... Kiitos. Jose Garcia Perez muistutti meitä keskustelun alussa siitä, että Euroopan unioni lähti liikkeelle kuudesta maasta, Tuollainen visio oli, että siitä tulisi löyhä yhteisö mm, suvereenien kansojen välillä. Siinä olisi kauppasopimus, jonkunlaista poliittista yhteistyötä ja siinä oli todella hieno ajatus, että näin ehkä voitaisiin jotenkin rauhaa edistää. Jos tämä olisi ollut sen jälkeenkin visiona ei olisi tämänhetkinenkin visio, niin voisin uskaltaa sanoa, että Iso-Britannia tuskin nyt olisi poistumassa, mutta näin ei käynyt tässä yhteistyöstä tulisi, mm, tuli mm, dominaatiota ja suverenisuus meni. Ja siksi britit poistuvat. Me olemme jossain vaiheessa sitten eh, menestyksekkäitä ja varmasti muut lähtevät meidän peräämme. Jos haluatte Euroopan unionille tulevaisuuden, se on eri asia kuin Euroopan tulevaisuus, niin teidän pitää ottaa opiksi siitä, mitä yhdistyneessä kunnassa on tapahtunut. Sorry, there are no blue cards. Apologies, we are, eh, eh, don't have time. Pahoittelen, meillä ei ole aikaa sinisen kortin kysymyksiin. Edustaja Niebler, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, kiitoksia. Hyvä neuvoston edustaja, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta on tärkeä konferenssi, koska Euroopan unionissa tarvitsemme eh, uudistuksia. Yksi asia on meille tärkeä, nimittäin meidän parlamentaarisen demokratiamme vahvistaminen. Ja kun puhun parlamentaarista demokratiasta, puhun kärkiehdokasmenettelystä. Me olemme puhuneet tänään hyvin paljon eh, siitä, kuinka otamme kansalaiset mukaan. Minun on sanottava, hyvät kollegat, että viimeisten Euroopan valien jälkeen kansalaiset ovat menettäneet hyvin paljon luottamusta. Meillä on yli 200 miljoonaa kansalaista, jotka osallistuvat osallistuivat Eurooppa-vaaleihin ja heillä oli selkeä ähm, odotus siitä, että ne, jotka kärkiehdokkaina Eurooppa-vaaleissa äh, ehdolle asettuivat, äh, saisivat myös vastuuta komissiosta. Me tiedämme kaikki, että lopputulos oli toisenlainen. Jos haluamme palauttaa kansalaisille luottamuksen, niin meidän on äh, työstettävä tätä kärkiehdokasmenettelyn uudistusta. Minulle äh, demokratian sydämessä on Euroopan parlamentti. Täällä tehdään päätökset, täällä meidän on keskusteltava. On hyvä, että laajalti otamme kansalaisten mielipiteen mukaan tässä prosessissa, mutta päivän päätteeksi meidän Euroopan parlamentissa on päätettävä. Se on meidän tehtävämme. Sitä varten meidät on valittu ja olisin erittäin iloisia, jos keskustelun aikana konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta Mm, nimenomaan parlamentaarista demokratiaa vahvistettaisiin aloiteoikeuksin ja muin. Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitoksia. Edustaja Dobrov, yksi minuutti, olkaa hyvä. Well, let us... No, olkaamme rohkeita. Puhukaamme rohkeasti. Aloittakaamme Euroopan Yhdysvaltain rakentaminen. Eurooppa on saavuttanut paljon viimeisinä vuosikymmeninä, mutta tämä ei riitä. Maailma muuttuu, Euroopankin on muututtava. Nyt on yleismaailmallisia uhkia ja haasteita, siksi Euroopan unionistakin on tultava yleismaailmallinen toimija. Ja ymmärrän kyllä, että muutos, itsensä muuttaminen on aina pelottavaa, mutta jos annetaan pelolle periksi, niin ei tämä ole hyvä lähtökohta. Siksi meidän pitää lähteä rakentamaan vahvempaa, liittovaltotyyppisempää, demokraattisempaa Eurooppaa. Kyseessä on rohkeiden liitto. Rakentakaamme Euroopan Yhdysvallat ja minä voin luvata, että seuraava sukupolvi on meistä ylpeä, ihan samalla tavalla kuin me olemme nyt ylpeitä perustaja isistä Euroopan unionissa. Yeah, for one minute. Kiitoksia edustaja Ginja, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Me haluamme ottaa kansalaiset mukaan tähän konferenssiin. Eh, Heidän otettavaa mukaan muodollisella tavalla on tapa ottaa mukaan nämä kansalaiset eh, sitä eh, voidaan kutsua kansalaisraadiksi ja suosittelen tätä menetelmää. Niklas Ninnas Vihreistä minä toivoisin, että Guy Verhofstadt olisi tämän konferenssin puheenjohtaja. Haluaisin vahvaa johtajuutta. E, ja käydään tänään keskustelua siitä, ketä on kuunneltu tässä keskustelussa. Brexit-kollegat, jotka tulevat lähtemään pian he ovat, heitä on kuunneltu huolella, me kaikki kuuntelimme huolella. Nyt valitaan Giefer Hofstadt tämän konferenssin puheenjohtajaksi, jotta saamme todellista keskustelua Euroopassa. Kiitoksia. Thank you. One and a half minutes, Mr. Kiitoksia. Edustaja Tobe, puolitoista minuuttia. Sorry, microphone. Mikrofoni. Eh, fru talman, eh, kommissionären. Eh, de... Ähm, hyvä puhemies, ja komission jäsen. Ongelmat, joita Eurooppa kohtaa, eivät ratkea vain eurooppalaisen yhteistyön kautta. Ne ratkeavat ennemminkin, jos luomme sellaisen Euroopan, joka korostaa ratkaisuja. Emme me tarvitse Euroopan Yhdysvaltoja. Me tarvitsemme kuitenkin äh, yhteistä organisaatiota terrorismia vastaan kaikkialla Euroopassa. Ja me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttoon. Ja meidän täytyy myöskin luoda modernia ilmastopolitiikkaa. Meidän tulee Euroopan turvallisuuden ja puolustuspolitiikan alalla myöskin puhua yhdellä äänellä. Tästä kysymys on tässä konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta. Tässä kyseessä eivät ole toimielilliset uudistukset, vaan enemminkin se, että meillä olisi johtajuutta, jotta voisimme kohdata nämä suuret ongelmat, joita kohtaamme. Tämä tekee meille mahdolliseksi luoda sellainen eurooppalainen ratkaisu, joka palvelee kansalaisia. Eurooppalainen politiikka muodostaa puitteista, mutta todellakin kansan täytyy tukea tätä puitteista. Kiitoksia. Kiitoksia. Yksi minuutti Moreno Sanchez. Kiitoksia puhemies. Euroopan äh, rakenne, rakenteet ovat olleet yhteisen hyvän takana pitkään. Ja kymmenen vuotta Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on edelleenkin valtavia mahdollisuuksia rakentaa suoraan Euroopan tulevaisuutta kansalaisten hyväksi niin, että olemme edustavia kansallisella, paikallisella Eurooppa-tasolla. Me keskustelemme tässä monista asioista, mutta kun kunnioitetaan neuvostoa ajatellen huippuehdokasta, kärkiehdokasta eh, siinä eh, jäsenten, jäsenvaltioiden veto-oikeus eh, ja määrä enemmistö. Niitä, niistä pitää keskustella jatkossa, koska on hyvä, että näin kansalaiset ymmärtävät tämän myös poliittisesti. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Pagasar tuntua minuutti. Puhemies, meitä on enemmän kuin jäsenvaltioita. Eh, me olemme voimakkaampia kuin pelkinä ihmisinä, itsenäisinä. Ja me tiedämme, millaisia haasteita meillä on. Ne eivät ole kansallisia, ne ovat ylikansallisia ja niin me olemme täällä Euroopan unionissa, jotta yhdessä kävisimme tätä tietä. Mutta emme voi tehdä näin, jos me emme vaienna tätä populismin myrkkyä. Meidän on opettaa opittava myös äärikansallismielisistä. Täällä tarvitaan eurooppalaista mekanismia eh, ja tässä eh, halutaan, eh, haluaa tietyt tahot tuhota Eurooppaa, joten meidän pitää olla vahvoja ja meidän pitää asettaa kansalaiset keskiöön. Ja tämän lisäksi tekoälyn pitää olla inhimillistä ja meidän pitää olla erittäin vahvoja, jotta pääsemme uuteen sopimukseen. Tarvitsemme eurooppalaista kansalaisuutta. Ei pidä tuhota Eurooppaa. Kiitoksia. Thank you. One and a half minutes, Mr. Simon. Äh, ja seuraavaksi edustaja Simon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese... Hyvä puhemies käynyt ilmi se, että nyt kymmenen vuotta Lissabonin sopimuksesta se tarvitsee tarkistuksia – Konferenssin päätavoitteena tulee olla sen, että kiinnitetään huomiota ja pyritään parantamaan EUn toimintakykyä. Keskustelu hyvin on osoittanut myöskin sen, että vielä emme ole löytäneet parhaita toimintatapoja sille, miten tämä ylikansallinen järjestely toimisi. Keskustelu täällä tänään oli oikein hyvä. Demokraattiset elementit ja parlamentaarinen demokratia nostettiin vahvasti esiin. Mutta tärkeää olisi, että mitään kuilua ei syntyisi parlamentin ja kansalaisten välille. Parlamentti voi kehittyä ja oppia tämän konferenssin kautta ja ottaa siihen mukaan myöskin kansalaiset. Mutta vuosisatojen myötä lienemme nyt oppineet sen, että parlamentaarinen demokratia on paras tapa järjestäytyä demokraattisesti konferenssin lisäksi pitäisin tärkeänä sitä, että eurooppalainen julkisuus saataisiin aikaan. Ja tämän parlamentin tulee olla juuri tämä foorumi. Ja ryhmien välisesti onkin laadittu kirje teille, hyvä puhemies, jossa todetaan, että täysistuntokeskustelua tulisi muuttaa. Meidän tulisi istua pöydän samalla puolella kuin te, jotta voisimme käydä kunnollista, avointa, selkeää keskustelua keskenämme ja myöskin mediaan päin ajatellen. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti eh, edustaja Benifei. Euroopan tulevaisuuden konferenssi on kunnianhimoinen hanke toimielinten ja kansalaisten välistä vuoropuhelua ajatellen. Kun unionin uudistuksista puhutaan, tarvitaan konkretiaa, on painotettava sisältöä ja tarjottava mahdollisuus Euroopalle ottaa esille konkreettiset ihmisiä koskevat asiat, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, sosiaaliset ja varoituskysymykset, myöskin ulkopoliittiset seikat. Päätöslauselmassa mustaa valkoisella nostetaan esiin se seikka, että olisi noudatettava myöskin konferenssin päätelmiä, olisi päästävä sopimusmuutoksiin ja lainsäädäntöehdotuksiin tämän myötä. Parlamentin rooli on tässä erittäin tärkeä, jos halutaan välttää se riski, että konferenssi ei ole mitään muuta kuin tiettyjen johtajien vaalikampanjointia. Ja tästä me voimme pitää huolen siten, että todellakin kiinnitämme huomiota sisältöön. Kiitoksia edustaja Minuutti. Kiitos puhemies. Niin, minä ja monet muut täällä olemme pohtineet, että suuri haasteita on meidän edessämme. Etäisyys kansalaisen ja toimijoiden välillä on pitkä. Se vain pitenee. Ensimmäisenä tavoitteena konferenssissa pitäisi nähdäkseni olla se, että tuodaan selkeyttä siihen, kuten, miten EU toimii ja varsinkin Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä kansalaiset pitäisi saada paljon enemmän tietoiseksi, mitä Eurooppa tekee. menettely esitettiin demokraattisen edistyksenä, mutta sellainen se ei ollut. Sitä ei kunnioitettu. Saman aikaan kansalaiset toivon mukaan pääsevät valitsemaan ehdokkaat ylikansiota listalta, jotta enemmistö parlamentissa vastaa kansalaisten näkemykseen. Tämä on minun hieno tavoite, mikäli demokraattisempaan Euroopan päästään. Edustaja Reisler, yksi minuutti. Chair. Kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja, Euroopan unioni on merkittävästi erilainen kuin kymmenen vuotta sitten silloin, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Me olemme nähneet todellakin ennennäkemätöntä näkemätöntä teknologista taloudellisesta, taloudellista ja demografista muutosta. Tämä vaikuttaa siihen, miten elämme ja teemme työtä ja viestimme, mutta tämän lisäksi se vaikuttaa siihen, että kansalaiset ovat enemmän mukana demokratiassa. Ja tästä syystä meillä on vastuu on vastuu tarjota uusia innovatiivisia tapoja eurooppalaisille olla paremmin mukana niissä päätöksissä, joilla on väli, jotka ovat tärkeitä heille todellakin tämä muutos yhteiskunnassa sitä varten kansalaiset voivat tarjota näkökulmia. varan puheenjohtaja varmasti johtaa hyvin tässä konferenssissa asioita. Siitä syystä meidän on myös hyvä ymmärtää kaikki monimuotoisuudet niin, että otetaan mukaan myös kansalaiset, jotka tulevat kaikista Euroopan kolkista. Ja tästä syystä on erittäin tärkeää ottaa mukaan kaikki. Tämän konferenssin pitäisi olla rakentava. Meidän pitää olla myös osallistavia ja pitää miettiä Eurooppaa uuden maailman, uuden sukupolven kannalta. Kiitoksia. Edustaja Fritz on yksi minuutti. I'm sorry. No, oh, thank you. Pyydän anteeksi, kiitos. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Demokraattiset arvot, perusoikeudet, ilmastonmuutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, samanarvoisuus, tasa-arvo, ne ovat kaikki asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja niihin täytyy keskittyä, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta. Tulevaisuuskonferenssin Täytyy erityisesti houkutella nuoria mukaan. Olen tänään iloinen, koska olen kuullut tätä erittäin iloisaa keskustelua ja tiedän, että monet nuoret jäsenet, vastaan vaaleilla valitut jäsenet ovat onnistuneet pääsemään mukaan tähän keskusteluun täällä parlamentissa. Tämä on hienoa, koska kun puhutaan tulevaisuudesta, meidän täytyy nimenomaan keskittyä siihen, miten Eurooppaa voidaan yhteisvoimin vahvistaa. Tarvitsemme päättäväisyyttä ja Eurooppa täytyy pitää yhtenä palana sitä ei saa ottaa. Meidän pitää pitää yllä myöskin toivoa, antaa nuorille toivoa Euroopan tulevaisuudesta. Thank you, one minute. Kiitoksia. Edustaja Trojani, yksi minuutti. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony. Hyvä puhemies, eh, hyvät jäsenet, eh, hyvä komission jäsen. Tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi antaa mahdollisuuden voittaa takaisin kansalaisten luottamus. Näin toivottavasti saadaan uutta käytännön potkua arkkitehtuuriimme. Eli konferenssi on tärkeä, mutta toisaalta meidän on oltava joustavia, mitä tulee erilaisiin ideologioihin. Meidän ei tule pakottaa muita hyväksymään näitä. Uudistukset, perinteet, molemmat ovat tärkeitä ja osa Euroopan unionia. Meidän tulee kunnioittaa myöskin Mm, EUn perustaja e, isiämme, mutta toisaalta meidän on ymmärrettävä, mitä tarkoittaa eurooppalainen elintapa ja minkälainen on eurooppalainen identiteetti. Se on mahdollisuus, sen, se voi toteutua ainoastaan, jos kunnioitetaan kansallisvaltioiden olemassaoloa. Arvoyhteisöstä on kyse, kun Euroopan unionista puhutaan sen kirjo on laaja ja tämä kirjon nimenomen ja kirjavuus nimenomaan pohjautuu kansallisvaltioihin. Cimocevic, minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä konferenssi on tulossa juuri viimeisellä hetkellä tässä maailma muuttuu merkittävästi. Talous, teknologia ja myös suhteet ovat aivan uudessa tilanteessa. Väestöräjähdys ja ilmastonmuutos, niitä varten pitää toimia ja Eurooppa pitää sopeutua uuteen todellisuuteen, pitää ymmärtää uusi tilanne. Konferenssissa pitäisi käsitellä näitä ongelmia ja pää edellytys mm, onnistumiselle on se, että kansalaiset pääsevät osallistumaan myös konferenssit, kuulemiset, näitä tarvitaan, mutta ne eivät pelkästään riitä, vaan meidän pitäisi täysin käyttää hyväksemme viestintää, sähköistä viestintää. Ja nyt tällainen kuuleminen, johon liittyy kansalaisten kannanotto, Tällä tavoin kansalaisista tulee aktiivisia ja ne voivat sanoa mitä haluavat. Kiitos. Dell, for one minute. Edustaja Maidel, yksi minuutti. Thank you, chair. Ma- Kiitos puhemies. Komission varapuheenjohtaja. Se, että uudelleen saadaan yhteys kansalaisiin, on tärkeä väline, mutta ei mikään lelu eikä kenenkään pidä sillä leikkiä. Meidän pitäisi kysyä kansalaisilta, minkälaisen Euroopan he haluaisivat. Näin täytyy tehdä avoimesti ja hyvissä tarkoitusper- hyvillä tarkoitusperillä. Meidän, meidän täytyy olla valmiita kuuntelematta myöskin pistämään täytäntöön sitä, mitä kansalaiset sanovat. Tämä on kaikkein suurin suoran demokratian harjoite Euroopassa viimeisiin vuosikymmeninä. Meillä ei nyt ole varaa millään tavalla jättää huomiota konferenssin lopputuloksia. Perussopimusmuutoksia mahdollisesti voidaan tehdä eri nopeuksien Eurooppa blokkioitunut tilanne Pohjois-Makedoniassa eivät ole sellaisia asioita, mitä kansalaiset haluavat. He eivät yksinkertaisesti halua olla pelkästään kumileimäsemen ominaisuudessa. Konferenssin valmistelussa pitäisi keskittyä ei siihen, kuka saa mitäkin merkkitehtäviä ja minkälaisia mekanismeja luodaan, ja miten ohjataan julkista keskustaa, Pikemmin täytyy kuunnella kansalaisia ja pistää täytäntöön sinä kansalaiset sanovat, että kenties tällaiset vanhat piintyneet tavat on se syy, miksi nyt uudelleen pitää etsiä yhteys kansalaiseen tänä päivänä, koska se on kadonnut. one Edustaja Glucksmann, yksi minuutti. Madame la présidente. Puhemies, liian pitkän aikaa Euroopan unionin instituutiot ovat olleet sitä mieltä, että voidaan toimia ilman kansalaisia – mutta eh, kansalaisia varten, mutta ilman heitä tämä logiikka on tullut tiensä päähän. Ja nyt sanotaan kyllä, tällainen konferenssi on enemmän kuin tarpeellinen, mutta kansalaisten pitää olla suoraan mukana tässä työskentelyssä ja keskustelun pitää mennä pidemmälle kuin mitä yhteiskunta, miten voidaan vahvistaa demokratiaa, miten voidaan rakentaa yhteinen armeija ja yhteiset veroasiat. Nämä asiat ovat sellaisia, joista pitää keskustella niin, että kansalaiset ovat mukana. Kyse ei ole pelkästä kuulemisesta, vaan mukana olemisesta. Konferenssi on uusi vaihe, ei ainoastaan päätelmiensä, vaan myös menetelmiensä takia. Näin puhutaan aktiivisesta eurooppalaisesta kansalaisuudesta että siitä saadaan todellinen rajat ylittävä kansalaiskeskustelu. Demokratiaa tarvitaan. Mr. Buda, one minute. Edustaja Buda, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Eurooppa ähm, ja sen tulevaisuus ilman muuta on yksi tärkeimmistä asioista meille kaikille. Ja onkin tärkeää, että nyt lyödään peruspilarit tälle konferenssille. On erittäin tärkeää, että kansalaiset otetaan mukaan. Kansalaiset voivat myöskin olla miettimässä tulevaisuuden Eurooppaa ja kansalaisten ääntä on kuultava. Kansalaisyhteiskunnan eri tahot, kansalliset ja aluetahon edustajat tulee voida huomioida tässä tarkastelussa. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää pitää kiinni yhteisistä arvoista, jotta saadaan aikaan tulevaisuudessakin sellainen Eurooppa, jota toivomme, joka huomioi eri kysymykset ympäristöstä sosiaalisiin kysymyksiin ja kansalaisten vapauksiin, jotka on taattava tulevaisuudessakin. Kaikkein tärkeintä on ajatella nuoria, koska tehtävät päätökset koskevat nimenomaan heitä. Ja hyvä olisi, jos todellakin myös nuorten ääntä ja mielipidettä kuultaisiin, että he voisivat omalta osaltaan tehdä ehdotuksia. Kumpula Natri, yksi minuutti. Uh, dear President, uh... Puhemies, toivon mukaan parlamentissa suuri enemmistö on valmis avoimesti pohtimaan Euroopan tulevaisuutta eikä suljettujen ovien takana. Haluamme, että kansalaiset ovat mukana ja että kansalaisia kuunnellaan ensin kansalaisten foorumeilla ja nuorten konferenssissa joihin Eurooppa eniten vaikuttaa. Näistä pitää saada ihmisten näkemystä kuulumaan. Viime kesän vaaleissa äänestysvilkkaus varsinkin nuorten joukossa kasvoi 12 prosentilla. Tämä on hyvä merkki. Pohjoisessa me pidämme arvoissa turvallisuutta ja hyvää ulkopolitiikkaa ja niitä hyviä mahdollisuuksia, joita Euroopalla on olla vakavasti otettava maailmanlainen toiminta, toimija aloimme ilmastotoimia ja vihaamme verovilppiä. Tiedän, että alueen kansalaiset ovat myöskin käytännön asioita, jotka helpottavat ja parantavat heidän elämäänsä. Yhteisten säännösten puuttuminen estää tätä. Ihmiset täytyy antaa vahvempi ääni niin, että he voivat myöskin vaalien välillä saada äänsä kuuluviin. Nyt pitäisi pohtia EUn demokraattista luonnetta ja kärki ehdokasmenettely täytyy saada todenteolla käyttöön ennen ensi vaaleja. Edustaja Didier, puhemies, konferenssi eh, Euroopan tulevaisuudesta eh, tässä eh, on ehkä tuleva presidenttikampanja vai mistä tässä on kyse? Jos haluatte konkreettista edistymistä, sanoisin, että kun meidät valittiin 26. toukokuuta ja tämä kausi kestää viisi vuotta ja nyt vasta tämä menetetty aika tulee esiin. Jotta saadaan Eurooppa paremmalle tolalle, ehdottaisin, että seuraavalla kaudella komissio ja neuvosto ovat heti käynnissä neljä viikkoa sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on valittu, eikä vasta sitten seuraavassa tammikuussa, jolloin kaikki toimielimet ovat pystyssä ja toimimassa. Hyvät naiset ja herrat, meitä ei valittu tyhjää tekemään, vaan me, meidät on valittu, jotta kansalaisille olisi parempi Eurooppa. Kiitos. Kiitoksia. Äh, tässä vaiheessa siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ilman puhujalistaa, mutta sanon, että pidämme tiukasti kiinni äh, ajasta. Äh, toivottavasti komissio ja neuvosto ymmärtävät, että meillä on juhlaistunto kello 12. Ne pitää lopettaa viisi minuuttia ennen. Ja edustaja Kanja ensimmäiseksi. Yksi minuutti. Kiitos. Tänään päätin puhua teille Ranskaa, koska haluaisin kertoa, kuinka närkästynyt olen kun puhutaan monen nopeuden Euroopasta, niin kuin Macron ehdottaa. Hän on tässä takaperona. Mikäli Eurooppa kehittyy eri nopeuksella eri alueilla, tämä johtaa byrokratian ja hallinnollisen taakkaan ilman, että otetaan huomioon se, mitä hallitukset haluavat. Nyt pitäisi pikemminkin katsoa, mitä kansalaiset haluavat. Ja myöskin assosioitujen maiden, kuten Albanian ja Makedonian kansalaisten otuksen täytyy myöskin vastata, mikäli Eurooppa, Euroopan eri osat etenevät eri nopeudella. Silloin on vapaus, oikeusvaltion periaate ja muut vapaudet ovat uhattuina. Minusta tämä olisi virhe ja tällainen politiikka johtaisi vääristymiin. Thank you, Mr. Lopez Aguilar. Edustaja Lopez Aguilar. Puhemies, 2009 vihdoinkin tuli Lissabonin sopimus ja silloin Van Rompuy ilmoitti täällä, että äh, meidän pitäisi äh, mennä sen parissa äh, loppuelämämme. Mutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin von Leyenin komissio puhuu Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Mistä syystä nyt sitten äh, tulee äh, tällainen ajatus silloin, kun olemme pahimmassa kriisissä kuin koskaan? Artikla 7 äh, koskee kahta jäsenvaltiota ja sitten yksi jäsenvaltio lähtee mm, Euroopan parlamentista ja myös parlamentissa nähdään erittäin paljon populismia ja kansallismielisyyttä. Tällä parlamentilla ei ole mitään vaje että demokratiassa, mutta meidän pitäisi tosiaan saada perille se, että tämä on lakia säätävä parlamentti. Pitää miettiä. We have our next Ja meillä on seuraava puhuja, edustaja Lego, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mislim da je ova konferencija o budućnosti Hyvä puhemies Euroopan eh, tulevaisuuskonferenssi on erittäin tärkeä, jos halutaan todellakin kuulla kansalaisilta, mitä he Euroopalta toivovat, eh, mitkä ovat kansalaisten tarpeet ja kuinka olisi heidän mielestään paras Eurooppaa muuttaa. Ja olennainen kysymys sitten kuuluu, kuinka mitata, onko konferenssissa onnistuttu. Ensinnäkin tärkeää on kiinnittää huomiota päätelmiin, jotka on myös täytäntöönpantava, ja toisena sitten eh, konferenssin osallistuvien kansalaisten määrä. Kannattaa siis motivoida ihmisiä ja kansalaisia tulemaan mukaan, ja tämä onnistuu esimerkiksi kulukorvauksien avulla, ja tärkeää on levittää tästä tietoa kansalaisjärjestöille ja eri sidosryhmille. Ei käy, että kansalaisilta vain kerran viidessä vuodessa kysytään, minkälaista Eurooppaa itsellesi toivot, vaan nyt on tarjottava todellakin mahdollisuus mahdollisuus kansalaisille osallistua. Edustaja Brudzinski, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Heti aluksi haluaisin sanoa, että kello yhdeksältä olin jo paikalla ja kuuntelin eri puheenvuoroja. Minä kunnioitan kaikkien näkemyksiä. Jotkut kuulostivat hieman hassuilta minun korvissani, mutta ei siinä mitään. Nyt puhun parlamentin vasemmistolle. Te kerrotte, kuinka tärkeää on kuunna, kuulla kansallisten ääntä, mutta mitkä ovat tosiasiat? Ne ihmiset, jotka saivat eniten ääniä äh, vaaleissa, esimerkiksi meidän entinen pääministerimme, hän sai vaaleissa eniten ääniä, mutta hän silti tullut valituksi komission puheenjohtajaksi. Krasnodebskia ei valittu myöskään parlamentin varapuhemieksi teidän ääntenne vuoksi. Tämä on aika eriskummallista. Sanoitte, että Euroopan tulevaisuus tulee riippumaan meidän päätöksistämme, jotka liittyvät esimerkiksi kärkiehdokasmenettelyyn tai siitä, minkä postin Verhofstadt saa. On tärkeää muistuttaa kaikkia siitä, mitä yksi Euroopan perusteisistä sanoi tässä suhteessa. Speaker is... Kiitos. Viimeisenä edustaja Potenga, yksi minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Uskon, että täällä on ihmisiä, jotka ovat palauttaneet luottamuksen Euroopan unionin. Kuuntelin joitakin sosialisteja ja vihreitä. Täytyy muistaa, että puolet eurooppalaisista jätti äänestämättä erisissä Euroopan vaaleissa. Nyt on demokratian kriisistä kyse Euroopan unionissa. Sitä pidä aliarvioida. Mistä kriisi on peräisin? Mistä se johtuu? Ranskalaiset äänestivät ja myös alkalaiset äänestivät Euroopasta perustuslakia vastaan. Ja sitten mikäli äänesti Lissabonin sopimusta vastaan, joutuikin äänestämään uudestaan. Ja kreikkalaiset äänestivät säästöpolitiikkaa vastaan. Ja, ja sitten kuitenkin säästöpolitiikkaa ryhdyttiin. Sitten ihmetellään, miksi britit nyt nopeasti haluavat lähteä pois Euroopan unionista. Ei tällä tavalla saada ratkaistua ongelmia. Tällainen konferenssi johtaa vain siihen, että Kiefer saa merkiposti, mutta mitä muuta sitten jää käteen, en ole sitä niinkään varma. Seuraavaksi komission jäsen Suitsa, entinen kollegamme. Hyvä puhemies, arvon edustajat. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä hedelmällisestä vilkkaasta keskustelusta. Kuuntelin tarkalla korvalla ja merkitsin muistiin kommentteja, ja tämähän onkin minun tehtäväni kuulla, mitä te haluatte sanoa. Konferenssi alkupäivämäärä ei ole vielä lyönty lukkoon, mutta valmistelutöitä tehdään jo ja tässä vaiheessa ollaan yhteydessä mahdollisimman moniin sidosryhmiin. Ja komission tahot ovat yhteydessä myöskin parlamentin toimistoihin jäsenmaissa, jotta saadaan todellakin kansalaiset mukaan tähän hankkeeseen. On erittäin tärkeää yhdessä ponnistella ja on mietittävä myöskin, miten tämä kytkeytyy muihin kysymyksiin, kun olen eh, demokraattisesta kehityksestä myöskin vastaava eh, komission jäsen. On tärkeää saada kaikki ikäryhmät nuorista iäkkäisiin mukaan tähän käytävään keskusteluun. Ja Pascal de Ranta, eh, Dalia ja De Vera on syytä kiittää siitä, että he mainitsivat kansalaisjärjestöt selvää on, että kansalaisjärjestöt tulevat mukaan, näin mekin olemme ajatelleet. Ja myös iäkkäämmät kansalaiset tulee huomioida, jotta heidän panostaan ei unohdeta. Myös nuoret ja vähemmistöt, yrittäjät ja opiskelijat tulee ottaa mukaan. Selvää on, että alueelliset eh, viranomaistahot, esimerkiksi pormestarit, kaupunkien pormestarit, eh, heidän ääntään tulee myöskin kuulla. demografiatyössäni niin tulen huomioimaan tehtävän työn ja pyrimme löytämään kestävät ratkaisut kansalaisia ajatellen, mahdollisimman innovatiiviset sellaiset. Kyseessä on prosessi ja tulosten tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja täytäntöön pantavia, sellaisia, että ne palvelevat kansalaistemme etuja. Nyt ei olla business as usual tilanteessa enää, vaan meidän on urheasti porskutettava eteenpäin. Haluamme mahdollistaa selkeät, vankat rakenteet, sellaiset, jossa kaikki kansalaiset tulevat huomioiduiksi. On tärkeää, että joka ikisen ääntä kuullaan ja sen pohjalta sitten toimitaan. Prosessin on oltava myöskin avoin ei kannata lähteä arvioimaan sitä, mitä kansalaiset mahdollisesti esittävät, vaan on hyvä, jos yllättävääkin saadaan heidän taholtaan kuulla. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto eh, voi eh, edistyä eh, ja tehdä hyviä päätöksiä ainoastaan tekemällä keskenään hyvää yhteistyötä. Ja siksikin kiitokset tänään käydystä keskustelusta. For... Kiitoksia ja seuraavaksi neuvoston puolesta valtiosihteeri Brönchak. Members, ladies and gentlemen, to... Arvoin jäsenet, haluan kiittää Juurista keskustelusta tänään kuuntelin huolella teidän näkemyksenne tästä merkittävästä aiheesta. Pistin merkille myös Euroopan parlamentin kannan Euroopan tulevaisuutta koskevaan konferenssiin. Tämä prosessi laaja edellyttää pidemmän aikavälin visiota. Kansalaisten näkemykset täytyy asettaa keskiöön, varsinkin nuorten näkemykset tulevina vuosina toiveet tuleviksi vuosiksi. Voitte olla varmoja siitä, että puheenjohtajamaa tulee tekemään työtä neuvoston kannan määrittelemiseksi konferenssia varten yhteistyössä parlamentin ja komission kanssa, kuten puhemies Sassoli ja varapuheenjohtaja Suitsa sanoi muiden instituutioiden taikka instituutioiden välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Voin luottaa varmaan teihin, jotta voin tehdä teidän ne yhteistyötä, että löydetään oikea tapa toimia niin, että meillä on yhteinen pohja, jonka avulla sitten voimme vastata kansalaisten toiveisiin ja pyyteisiin. Kiitos. And brevity. Kiitoksia, että puhuitte näin lyhyesti. Me olemme saaneet kolme päätöslauselmaa luonnosta ja me äänestämme päätöslauselmista myöhemmin tänään. Kiitoksia kovasti eloisasta keskustelusta. Meillä on hyvin pieni tauko ennen kuin meillä on juhlaistunto. Il Presidente et Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Hänen majesteettinsa Jordanin Hasemitsen kuningaskunnan kuningas. Buongiorno. Abbiamo Allora, buongiorno. Eh. Hyvää huomenta, kollegat. On suuri kunnia saada tänne täysistuntosaliin tänään hänen majesteettinsa Jordanian Hasemetsin kuningaskunnan kuningas Abdullah II. Eh, tämä on meille suuri kunnia. Hän on täällä nyt taas vieraanamme. Hän, hän muutama vuosi sitten oli jo kerran vieraanamme ja nyt on hänen vuoronsa ja hänen puheensa vuoro. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, arvoisat edustajat, rakkaat ystävät. On kunnia puhua täällä Euroopan parlamentissa jälleen. Kun katson täällä historiallisessa salissa ympärilläni, niin näen eh, monien satojen kasvot, mutta mukanamme täällä tänään on miljoonia enemmän eri maista, eri historiallisista taustoista ja lähtökohdista olevia ihmisiä. Kaikki, jotka olemme